Aluksi haluaisin täällä täysistunnossa toivottaa meidän kaikkien nimistä tervetulleeksi Igor Kormanin, joka on Moldovan tasavallan parlamentin puhemies, sekä valtuuskunnan, joka on hänen seuranaan, ja jotka istuvat virallisella lehterillä seuraamassa tätä keskustelua Moldovasta. Ja he ovat myöskin seuraamassa nyt tätä historiallista äänestystä assosiaatiosopimuksesta Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välillä. Ja päivän mittaan valtuuskunta on mukana useissa Euroopan parlamentin kokouksissa. Eli Euroopan parlamentin nimissä toivotan teille miellyttävää Brysselin vierailua. Sitten siirrymme esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Yhteiskeskustelu Moldovasta